Good afternoon or almost good evening. To... Hyvää iltaa kaikille. Tervetuloa tänne AFKO-kokoukseen. Kuten näette, en ole Tajani, mutta valitettavasti hän ei pääse tänään tänne. Joten minä olen puheenjohtajana. Ja muistuttaisin siitä, että Kokous välitetään suoratoistona internettiin. Ja minä ehdottaisin teille jälleen hyväksyttäväksi tätä esityslistaluonnosta, joka 3.12. teille jaettiin. Ja jos mitään vastalauseita ei ole, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista syvän huoleni siitä, millä tavalla tämä lausunto on laadittu ja täällä ehdotettu. Meillä annettiin luonnos, joka oli EPP, SNDn, vihreiden ja Rinjun tekemä meidän mukaanoloa. Ja meiltä pyydettiin sitten tarkistuksemme. Saimme tiistaihin mennessä esittää tarkistuksia ja sitten tänään puolelta päivin meille esitetään tarkistuksen näiltä neljältä ryhmältä jälleen ja Guen tuella. Eli emme ole tässä mukana. Joten ajattelin, että tämä konferenssi tarkoitus oli olla avoin, jota mukaan kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta, kansalliset parlamentit ja todella saada aikaan todellista vuoropuhelua täällä täydessä avoimuuden hengessä, joten olen kyllä äärimmäisen pettynyt tähän aloitukseen. Meillä on vain täällä äänestys, ei edes keskustelua aiheesta, joten minun näkemykseni on se, että mikäli tämä enemmistö, joka nyt täällä tekee yhteistyötä myös Guen kanssa, haluaa jatkaa, niin pyytäisin, että lykkäämme tätä niin, että meillä on mahdollisuus katsoa, mitä nämä teidän tarkistuksenne ovat ja käydä todellista keskustelua. Mikäli ei, en oikein ymmärrä, mitä täällä tehdään. Mm concerning... Um... Niin, tämä ehdotuksenne esityslistalla. On aivan selvää, että tämä on todellakin aivan ylimääräinen prosessi ja se liittyy määräaikoihin. Jos me lykkäisimme sitä, niin emme sitten pitäytyisi määrärajoissa, määräajoissa, ja siksi ehdotan, että seurailemme esityslistaa sellaisena, kun te sen saitte 3.12. Keskustelemme itse prosessista myöhemmin. Yes. Good. Hyvä. Jos kommentteja muut, ei ole, niin jatkaisin ja siirtyisin toisen kohtaan, jossa on ilmoitusluontoinen asia, jossa toteaisin, että artikla 11 asetuksesta 1141-2014, joka koskee eurooppalaisen poliittisten puolueiden perustamista ja eurooppalaisten poliittisten sääntöjen perustamista, merkitsee sitä, että voidaan luoda tärkeinen riippumattomien ihmisten komitea, jotka voivat eh, tehdä lausunnon kaikista tärkeistä kysymyksistä silloin, kun kysymys on Euroopan unionin arvoinvastaisesta toiminnasta, silloin kun Euroopan viranomainen tätä vaatii. Tämän mukaisesti artiklan 1 kolmannen alakappaleen mukaisesti tuo komitea tulisi uudistaa puolen vuoden sisään ensimmäisen Euroopan parlamentin istunnon jälkeen jokaisen Euroopan vaalin jälkeen, eli viimeistään siis 4.1.2020. Jäsenten mandaattia ei voida uudistaa. Ja kuten sääntö 235 kappale 5 parlamentin työohjelmasta toteaa, siteeraan kohta 5, puheenjohtajakokous nimittää asiasta vastaavan valiokunnan ehdotuksesta kaksi riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean jäsentä asetuksen Euratom EU 1141 kautta 2014 11 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti. Ja koska emme kyenneet järjestämään koordinaattorinen kokousta tänään puheenjohtajan puutteen vuoksi, niin me emme kykene tähän tänä vuonna ja tästä syystä ehdotan, että valiokunta antaa mahdollisuuden päättää näistä kahdesta nimestä, jota ehdotetaan. Jos vastalauseita teidän puoleltanne ei ole, niin voisimme hyväksyä tämän ehdotuksen. Yeah? Okay. I see no disagreement and then the coordinators uh, will look to this. Koordinaattorit katsovat tänä Sitten koordinaattorikokous tälle ö, illalle aikataulutetaan myöskin uudelleen. Eli pidetään toisen aikana. Kohta kolme esityslistalla edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Kokous pidettiin 8.10.2019. Pöytäkirja pidetään hyväksyttynä, jollei joku täällä nyt sitten vastusta tämän kokouksen loppuun mennessä. Ei näytä vastustavan. Ja näin päästäänkin sitten Euroopan tulevaisuutta koskevaan tulevaisuutta, Mr. Bourgeois, joka teki jo jotakin kommentteja. Hän lähti tältä paikan päältä. Totesi, että kyseessä on aivan erityislaatuinen tilanne ja tämä on ollut aivan erityislaatuinen ad hoc-prosessi, joka on seurausta siitä, että meillä on ollut erittäin rajallisesti aikaa käsitellä tätä kysymystä, emmekä ole sitä voineet tavanomaisesti hoitaa. Kuitenkin haluan todeta, että haluan ilmaista erityiskiitokseni monille sihteeristön jäsenille, kuten myöskin neuvonantajille, ja ammattiliittolaisena on sanomaan, että joutuivat täällä työskentelemään ihan viikonloputkin, jotta tämä mahdollistettiin. Ja näissä erityisolosuhteissa siis meillä on nyt sitten teksti ja haluan näin ollen ilmaista kiitollisuuteni näiden ihmisten työpanoksesta. Meillä oli määräaika. Esitettiin 238 tarkistusta siihen mennessä. Ja sitten poliisten ryhmien väliset yhteydenotot johtivat siihen, että niitä kaikkia ei tarvitse käsitellä, vaan täytyy pyrkiä löytämään kompromissi. 23 meillä on nyt, jotka täältä pöydältä löydätte. Äänestysluettelo teille jaettu. Lyhyt aikaraja, haaste kaikille. Pyytäisin kuitenkin, että nyt ryhdymme äänestämään tästä lausunnosta. Vaikka tämä nyt näin vauhdikkaasti tulikin. Jos kaikille sopii ja kaikilla on äänestyskortit mukana, ja koneessa, niin toivottavasti voimme ryhtyä äänestämään. Ajattelin, että mikä nyt sitten olisi tämmöinen hyvä kysymys äänestystestauksen joulua tulossa ja katsotaan, että odotatteko kaikki innokkaasti lomia. Se on testiäänestyksen kysymys. Kaikki, jotka ovat valmiita menemään lomalle, voivat äänestää kyllä ja ne, jotka haluavat mielellään jatkaa täällä, niin voivat sitten käyttää muita vaihtoehtoja. Okay, it's working. One missing. Yeah. Okay, it's working and it's... Toimiiko? Kyllä, ja kaikki on kunnossa. Jotkut haluavat jatkaa. Siinäkin on tietty viesti sitten, jos olikin oli parlamentista illuusioita. Dominik, haluaisit käyttää puheenvuoron? Kiitos, haluaisin vain kertoa kaikille, että aina ehdottaa suurista tarkistusta kompromissiin numero 20. Voin sitten kertoa asiasta enemmän kuin tuohon kompromissiin asti päästään. We'll do that when we come to... Näin tehdään. Kompromissi yksi. Kompromissi yksi. Puolesta. vastaan. Tyhjää. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Sivulla kahdeksan puolesta. Vastaan. Kaikki hy- hyväksyvät sen. Ei edes tyhjiä eikä vastaan. Ja kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää. Ei vastaan ja ei tyhjää ja hyväksytty. Go to, uh... Seuraavaksi menemme tarkistuksen 147 kohtaan 6a uusi. Äänet puolesta. Ja vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 147 on hylätty. Seuraavana kompromissi 6. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Seuraavana kom- hetkinen 167 Tarkistusnumero 167 kohtaan 7a uusi puolesta vastaan tyhjä hylätty suurella enemmistöllä. Seuraavana tarkistus 169 äänet puolesta vastaan tyhjiä. Minun kohdaltani näyttää siltä, että tämä on hyväksytty. Jos joku haluaa, niin voimme tarkistaa koneellisesti. Eli tarkistamme 169 koneellisesti ään, äänestys alkanee. Can you see? Here it's not working, I cannot see it, but it's fine. No, Okay. <laughs> okay. Yes. And it is rejected. Then we go we go to amendment 100 and... Seuraavana 170 puolesta vastaan tyhjää selvällä enemmistöllä hylätty. Seuraavana kompromissi seitsemän. Puolesta vastaan tyhjä suurella enemmistöllä hyväksytty. Seuraavana kompromissi kahdeksan äänet puolesta. Kaikki näyttävät kannattavan, mutta joudun kuitenkin kysymään, onko vasta ääniä? Ei ole, eikä tyhjiä. Hyvä. Seuraavana kompromissi yhdeksän. Äänet puolesta. Onko ty- vasta ääniä? Tyhjiä ääniä? Ei ole. Hyvä. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjiä. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Sitten menemme kompromissin tarkistukseen 11 puolesta vastaan tyhjiä. Suurella hyvä enemmistöllä hyväksytty. Seuraavana kompromissi 12. Äänet puolesta. Vastaan. tyhjä Suurella enemmistöllä kompromissi 12 on hyväksytty. Sitten kompromissi 13. Äänet puolesta. Onko vasta ääniä? Ei näyttänyt siltä. Ei tyhjiä. Ei muuta. 13 ta- kompromissia on siis hyväksytty. Sitten kompromissi 14. Äänet puolesta. Vastaan tyhjä, ei mitään. Vastaan ne kaikki tukivat tätä kompromissia 14. Then... Sitten siirrymme kompromissiin A. Puolesta äänet vastaan tyhjää Kompromissi A on suurella enemmistöllä hyväksytty. Sitten tarkistus numero kolme. Puolesta vastaan suurella enemmistöllä hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää suurella enemmistöllä hylätty. Sitten tarkistus numero kuusi. Puolesta vastaan. ty Haluatko joku äänestää tyhjää? Hylätty. Tarkistus numero seitsemän. Puolesta vastaan. Tyhjääniä hylätty. Tarkistus numero kahdeksan puolesta vastaan tyhjää suurenemistöllä hylätty. Sitten kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää suurenemmistöllä hyväksytty. Tarkistus numero 14. Puolesta. Eikö kukaan ole puolesta? Vastaanet. Onko tyhjääniä? Ei tyhjääniä, joten hylätty. Kaikki hylkäsivät sen. Sitten tarkistus numero 15. Puolesta vastaan tyhjää. 15 on hylätty. Sitten kompromissi B puolesta. Onko vastaääniä? Tyhjääniä? Herra Gonzales Pons ilmeisestikin vain unohti äänestää. hyväksytty. Sitten tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17. Puolesta vastaan. Ei vasta ääniä eikä tyhjiä ääniä, joten hyväksytty. Kompromissi 18. Puolesta. Onko vasta ääniä? Ei ole eikä tyhjiä ääniä, joten hyväksytty. Tarkistus numero 39. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 7. Se onkin hoidettu, pyydän anteeksi. Kompromissi 19. Puolesta Onko vastaääniä? Tyhjääniä? Hyväksytty. Sitten tarkistus 56. Puolesta. Onko kukaan puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt sitten kompromissi 20 ja siihen suullinen tarkistus. Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tuosta kompromissista numero 20. Ryhmäni haluaisi ehdottaa suullista tarkistusta. Huomasimme, että nykyisessä sanamuodossaan täällä on tämä sana will, ja siinä itse asiassa pyydetään perustuslakiuudistuksia. Muissa tuon kompromississa 13.14 puhumme perustus, perustussopimuksen muuttamisesta mahdollisuutena. Tässä on siis epäjohdonmukaisuutta, joten ehdottamme, että tämä sana will korvattaisiin sanalla may englannin kielellä tässä kompromississa 20. Somebody here that opposes that. Vastustaako kukaan tätä suurista tarkistusta? Te hyppäsitte pystyyn niin nopeasti, että joten en tiedä, kuka ensimmäisenä pyysi puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Te siis vastustatte. Ja edustaja Durand myös. The EPP. Uh... Äh, Suhtaudun EPP-hän solidaarisesti, hyvin tehokkaalla tavalla ei tämä ei ole Diminikeä vasta eikä Demarita vastaan, mutta tässä on merkittävä muutos, joten tämä ei nyt enää vastaa sitä henkeä, jonka kautta tämä teksti on laadittu. I think the Greens. Vihreät sitten. Your amendment. Mekin vastustamme suurista tarkistusta. Riittää, mikäli kaksi vastustaa. Groups, because Tämä täytyy hoitaa poliittisten ryhmien kautta, sillä Afkossa on ihan tavallisesti ihan riittävä, että neljä on Neljä vastustaa. Muuta vaikuttaa, että kaikki poliittiset ryhmät ovat sosiaalisteja vastaan. No en minä usko, että näin on. Säännössä lukee, että mikäli kaksi henkilöä vastustaa, silloin suullinen tarkistus raukeaa siitä ja äänestetästä jatketaan. No minä en ota tästä nokkiini. Sopiiko tämä kaikille? Kommentti ilman mikrofonia, tuolta eivät kuule. Äänestimme Tarkistuksesta kompromista 20 sellaisenaan puolesta. Vastaan. Kompromissi 20 siis. Vastaan kolme, joten hyväksytty sellaisena kuin se oli. Sitten kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 21 on hyväksytty. Sitten tarkistus numero 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten vielä loppuäänestys nimenhuuto äänestyksenä. Joten kehottaisin nyt kaikkia äänestämään koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 23 ääntä on annettu. Suurella erittäin suurella enemmistöllä hyväksytty. Against three Ei vastaan ja kolme tyhjää ääntä. I don't know if someone wants to say something. Yeah. Hmm? Yes. Could you before you run away. Ennen kuin juoksette tai lähdetään tätä juoksuun jalkaa, ilmoitan seurasta kokouksesta. Seuraava kokouksemme on 28. päivä tammikuuta 2020. Toivon, että tällä välin teillä on hieno joulu tai hanukka tai muuten vain Toivotan teille hyviä pyhiä. Toivottavasti teillä on aikaa levätä ja rentoutua. Ja tapaamme sitten jälleen kerran perussopimusvaliokunnassa ensi vuoden puolella. Kiitos myös sihteeristölle kokouksen valmisteluista ja kiitos myös tulkille heidän tekemästään työstä.